Tanassa. Ja Euroopan unioni kantaa näissä asioissa myöskin vastuunsa. Voitte olla siitä varmoja. Merci. Thank you. Kiitos. Hyvät kollegat, keskustelu on päättynyt ja äänestämme päätösasemasta huomenna. Nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Agustin Diaz de Meragatia Consegran mietintö, joka koskee luettelua muutosta asetukseen numero 539-2001, jossa on kysymys luettua kolmesta maasta, joiden kansalaisia eh, on oltava viisumi ulkoraja ylittäessään. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission sen Malmströmin. Mukavaa, että hän liittyy tähän öiseen istuntoomme sen kummemmitta annan puheenvuoron esittelijälle herra Diastemeralle. Kiitoksia rouva komission jäsen ja haluaisin tervehtiä myös loistavaa ne hyvät kollegat. Tämä asetus luo luettelon niistä maista, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi unionin ulkorajojen ylittämiseksi ja luettelo myös niistä maista, joiden kansalaiset eivät tätä viisumia tarvitse. Asetuksen muutosehdotus 539 2009 sillä on kolmais, kolmoistavoite joidenkin maiden siirtäminen myönteiselle listalle, sitten kolmansien maiden Trinidad ja Tobago, Granada, Marshall-saaret, Mikronesia ja niin edelleen. Näiden siirtäminen listalle ja sitten otetaan vielä Marianne saarten tilanne. No tämä viimeisin ei aiheuta mitään ongelmia, koska kuten tiedätte näiden saarten kansalaiset ovat Yhdysvaltojen kansalaisia. Mitä tulee sitten näihin kolmansiin maihin, joista puhuin tuossa äsken, komissio ei löydä syitä poistaa viisumi vaatimusta, emmekä nekään tällaisia syitä löydä. Taivanin tapauksessa, asialaisen saarin tapauksessa Taivan on kokenut taloudellista, sosiaalista ja demokraattista kadehdittavaa kehitystä. Demokraattiset instituutiot ovat olleet vahvasti voimassa voimistaan vuodesta 1996, jolloin järjestettiin ensimmäiset suorat presidentinvaalit. Taivanin korkein edustaja on sen presidentti, jonka taivanilaiset valitsevat yleisillä vaaleilla neljäksi vuodeksi. Lainsäädäntövaltaa kuuluu tällä hetkellä Janille, johon kuuluu 113 lainsäätäjää. Taivanin talous on sellainen, että siellä on 30 100 Yhdysvaltain dollarin tulo asukasta kohti. Ja sen työttömyysaste oli huomattavasti alle Euroopan keskitason, joka oli 10,1 prosenttia, Taivanissa 5,2 prosenttia. Talouskasvu oli myös hyvin korkea, 13 prosenttia, ja kaupan ylijäämä oli 12 miljardia dollaria. IMFn mukaisesti vuonna 2009 Taivan oli 25. maailman luettelossa BKT mittarilla laskettuna. Vuonna 2000 950 Taivan oli köyhempi kuin Ghana, Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta. Se oli vuoteen 1960 riippuvaisempi perustuotteiden tuonnista kuin Kenia, Etelä-Afrikka ja esimerkiksi Libanon. Nykyisin kuitenkin Taiwanissa valmistetut tuotteet ovat yli, ovat yli 97 prosenttia sen viennistä. Tämä on johtanut siihen, että Taiwanin Äh, maahanmuuttajataso on noussut huomattavasti. Taiwanin tulee siis Taiwanista tulee erittäin vähän maahanmuuttajia laittomasti. Komission tietojen mukaisesti 2006-2008 vuosina äh, Taiwanista tuli vain 46 laitonta maahanmuuttajaa unionin alueelle. Mitä tulee matkustusasiakirjojen turvallisuuteen, niin Taiwanin niin matkustusasiakirjassa ne täyttävät kaikki ne standardit, joilla voidaan vastustaa väärennystä. Taiwanilaisten tilannetta täytyy tarkastella hyvin tarkasti, koska kysymys on henkilöistä, näiden henkilöiden passi täytyy aina tarkistaa ennen kuin he pääsevät saarelle, joten minä ehdotan omassa mietinnössäni, että sama pätee myös taivanalaisia, jotka tulevat Euroopan unioniin. Taivanin viranomaiset ovat sitoutuneet siihen, että ne muodosta, muodollistavat ö, ö, nämä määr, määräysten noudattamiset huomisesta lähtien, 11.11. lähtien. Ja näin ollen tämä on luvattu Euroopan unionille ja tämä päätös tulee siirtää kaikille asiantahoille. Ja puhemies, näin ollen olen sitä mieltä, että meidän pitäisi antaa viisumivapaus Taiwanille samoin kuin viime vuonna sen teki jo esimerkiksi Irlanti ja yhdistynyt, kuning- yhdistynyt kuningaskunta. Kiitoksia. Ja sitten ulkoisen valikunnan nimissä yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies, komissaari Malmström. Ja meidän mietintö on hyvä. Vuosikymmenten paineiden jälkeen Taivanin tilanne on hyvä. Ja sen suhde Kiinaan on parantunut. Siellä on suoria lentoja ja yhteistyötä. Ja Taivanin ja EUn suhteet ovat myöskin kehittyneet myönteisesti koulutus, demokraattinen hallinto ja tulotaso Taiwanissa on Japanin ja Etelä-Korean tasolla. Ja tämän ja muiden myönteisten kehityssuuntien pohjalta ulkoisen valiokunta tukee Diathemeran mietintöä viisumipakon poistamiseksi Taiwanin osalta. Mietinnössä on todettu, että ennen kuin tämä astuu voimaan, Taiwan poistaa viisumipakon kaikilta EUn jäsenvaltiolta myöskin. Ja täytyy muistuttaa, että viisumijärjestelmä ja kaikki konsulaattitoimet eivät saa haitata alueita, jotka on määritelty kansainvälisessä laissa. Nyt puheenvuorossa on komission Malmström. Saamme kuulla komission näkökannat. Kiitos, herra puhemies, arvoisat jäsenet. Esitys siitä, että Taivan siirretään positiiviseen luetteloon, on hyväksytty komissiossa jo 5. heinäkuuta tätä vuotta. Niin kuin tiedätte, komissio on taivan hyvin kehittynyt demokratia ja se tarvitsee ja täyttää kaikki tekniset edellytykset. Ehdotus on tulos luettelon määräaikaisesta tarkistamisesta ja esitys on tullut jäsenvaltiota. Komissio katsoo, mikä tilanne on julkista tilannetta, julkista turvallisuutta, vastavuoroisuutta, alueellista johdonmukaisuutta ja EUn ulkosuhteita. Meidän täytyy vahvistaa alueellista yhteenkuuluvuutta Kaakkois-Aasiassa. Samantyyppiset muut valtiot, kuten Hongkong, Macau, Japani, Etelä-Korea ja Singapore, ovat jo maita, joissa ei ole viisumipakkoa. Ja tämä saattaisi myöskin jo vaikuttaa yhteisen Kiinan ja Taiwanin välillä. Nyt tämän välillä on välittömiä lentoja ja taloudellisten suhteiden puitesopimus. Kuten esittelijä herra Kovacek sanoi, Iso-Britannia, Irlanti, Uusi-Seelanti ja Etelä-Korea ovat jo myöntäneet Taiwanin kansalaisille oikeuden matkustelman viisumia ja Kanada on hyväksymässä myöskin eh, Taiwanin maiden joukkoon, jolla ei ole viisumipakkoa. Tietysti viisumin pakon poistaminen Taiwanin kansalaisilta, sen täytyy olla molemmin puolista. Taiwan on aikaisemmin poistanut viisavaatimukset monilta EUn jäsenvaltioiden kansalaisilta ja on katsonut voivansa antaa kaikille EUn kansalaisille viisumivapauden, joten Romanian, Bulgarian ja Kyproksen kansalaiset voivat matkustaa viis, viis, ilman viisumia ensi 11. marraskuun huomista lähtien Taivaniin, niin voitaisiin nyt jo varata liput. Ja aika, jonka kansalaiset, EUn kansalaiset voivat olla Taivin alueella on 90 päivää, mutta tähän liittyy myöskin se, että kielteet positiiviset kielteistä poistaa myöskin pohjois siksi, että tämä alue kuuluu Yhdysvaltoihin. Viisumivapaus on suuri tapaus saada ihmiset, tapa saada ihmiset yhteen. Opiskelijat, tutkijat, tavalliset ihmiset, liikealan ihmiset ja niin edelleen. Tämä on hyvin tärkeä päätös, jonka me nyt olemme tekemässä. Tämä on yhteispäätösmentelyn mukaista ja niin kuin tiedätte, neuvoston jäsenet ovat jo antaneet laajaa tukea esitykselle ja kuten olen ymmärtänyt, kiitos esittelijän Diaste meidän työn ja varjoesittelijän työn on täällä parlamentissakin hyvin voimakasta tukea, joten äänestys varmasti huomenna on selvä. Komission ehdotus on nähtävissä neuvostosta ja parlamentista, että poistettaisiin 60 000, eh, joka koskee 60 000 tamilaista, jotka asuvat maan alueen ulkopuolella – myöskin eh, on sitä mieltä, että he tarvitsevat ennakkoluvan Taiwanin viranomaisilta ennen kuin voivat palata takaisin Taivaniin, joten heidät suljetaan pois tämän viisumivapaudenjärjestelyn puitteista. Haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä erinomaisesta tuesta ja yhteistyöstä tässä asiassa. Ja uskon, että molemminpuolinen viisumivapaus tulee vahvistamaan jo ennaltaan hyviä suhteita, jotka EUlla ja Taiwanilla on monilla alueilla, kuten matkailussa ja kaupassa. Ja varmastikin hyödyttää myös kaikkia osapuolia. Kiitos. Thank you, Commissioner. Now... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Papa Kaksi minuuttia. Hän puhuu kansapuoliryhmän nimissä. Kiitoksia, puhemies. Aluksi haluaisin vuorostani onnitella esittelijä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet laatimassa tätä mietintöä. Se on todellakin erinomainen mietintö. Viisumivapauden myöntäminen Taiwanin kansalaisille on askel oikean suuntaan. Olemme onnistuneet ylittämään oikeudellisia esteitä ja vastavuoroisuusperiaatteen pohjalta EUn kansalaiset eivät enää tarvitse viisumia matkustaessaan Taiwanin alueelle. Ja tämä koskee siis kaikkia EUn 27 jäsenvaltiota. Myöskin on vältetty kielteiset vaikutukset suhteissamme Kiinaan. Mutta hyvät kollegat, haluaisin tehdä yleis, yleisen huomion. Hiljattain kaikki saimme nähdä, terroristitekoja esimerkiksi Kreikasta ja eri eurooppalaisista pääkaupungista ja näiden lentokentiltä löytyi pommeja, eli turvallisuutta me juhataan joka puolelta. Näin ollen on normaalia, että kun kansalaiset Euroopassa saavat kuulla, että Eurooppa helpottaa pääsyä EUn alueelle kolmansista maista – esimerkiksi Taiwanista tai muista maista, Euroopan kansalaiset miettivät, onko kyseessä vaara heidän turvallisuudelleen. Täytyy muistaa, että aina kun teemme tämän tyyppisiä päätöksiä, täytyy ottaa huomioon kaikki nämä seikat. Ja meidän on selitettävä, että meillä on mekanismeja käytössä, joilla voidaan taata kansalaistemme turvallisuus, ja tällä tavalla voimme tehdä näitä päätöksiä. Meillä on tietojen vaihtojärjestelmiä, Eli meillä on keinoja käsitellä tämän tyyppisiä ongelmia. On siis erittäin hienoa, että on tehty tämä päätös, mutta kyse ei kuitenkaan ole siitä, että haluaisimme mitenkään vaarantaa kansalaistemme turvallisuuden Euroopassa. Hvala Fajon, kaksi minuuttia. Ani um, predsednik, komissaarka, kollegice in kollegi. Zahvalila... Kiitos puhemies hyvä komission jäsen kollegat. Ja haluaisin ennen kaikkea tässä kiittää esittelijä aivan loistavasta työstä. Taivanista voi tulla menestystarina. Minä olen juuri palannut tuolta saarelta ja siellä solmin useita, Taivan on solminut useita yhteistyösopimuksia Euroopan unionin kanssa. EU ja sen 27 jäsenvaltiota ovat suurimpia talouskumppaneita Taivanin kanssa – Työttömyysaste Taiwanissa on noin 6 prosenttia. Tämä sopimus tulee parantamaan yhteistyötä, se tulee parantamaan liikkuvuutta ja talouden kasvua. Kuitenkin viime vuosina suhteet ovat ö, parantuneet hieman Taiwanin ja Kiinan välillä eritoten taloudellisesti, mutta kansainvälisellä areenalla Taivania ei kuitenkaan virallisesti tunneta. Me voimme kuitenkin matkustaa viisumi vapaasti Taivaniin ainakin 24 jäsenvaltiota, mutta myös Romania, Kypros ja Bulgaria pääsevät pian viisumivapauden pariin. Meidän pitäisi varmistaa se, että tämä tapahtuu ja meille näin osoitettikin. Taivanilla ei ole mitään ongelmia esimerkiksi laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan kanssa. EU e-, e on juuri poistanut viisumipakon viideltä Länsi-Balkanin maalta, esimerkiksi Albanialta ja Bosnia-Herzegovinalta juuri viime viikolla. On erittäin tärkeää, että näillä mailla on eurooppalainen tulevaisuus. Vapaa liikkuvuus on perusihmisoikeus ja minun mielestäni tämä on oikea ja ainoa tapa ed- ed- edetä tässä. Taivan ei edusta minkäänlaista uhkaa Euroopan unionille. Ja tämän vuoksi, hyvät kollegat, minä todella pyytäisin, että äänestäisitte sen puolesta, että Taivan saa viisumivapauden ja ihmiset voivat liikkua vapaasti. Oh, Madame Wikström. Nyt rouva Wikström, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Niin, tänään meillä on luettelo niistä kolmesta maista, joiden kansalaisilla täytyy olla viisumi, jos he ylittävät meidän ylä- ulkorajamme. Ja se voi myöskin olemassa niistä kansalaisista, joita tämä määräys ei koske. Nämä listat, niitä täytyy säännöllisesti tarkastella ja korjailla riippuen tilanteesta kussakin maassa. Ja on poistaneet tämän määräyksen Albanialta, Bosnia ja Herzegovinalta. Ja nyt olemme äänestämässä siitä, että myöskin tämä määräys, viisumin määräys poistuisi Taivanin osalta. Taivan on, on demokraattisessa prosessissa, islamiset uudistukset, dynaaminen kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvapauksien voimistuva kunnioittaminen on johtanut myöskin poliittiseen vakaantumiseen Taivanissa. Siksi me vaadimme en vaadi muitakaan mailta alueella viisumia, joten tätä kautta saadaan aikaan suurempaa alueellista yhtenäisyyttä. Taivan ei millään tavoin muodosta EUlle uhkaa, joten viisumimääräyksen poistaminen tulee vahvistamaan kauppayhteyksiä EUn kanssa ja myöskin lisäämään yhteistyötä kulttuurin ja tutkimuksen alueella, jotka ovat tärkeitä alueita. Monien vuosien ajan Taiwanin poliitikolla on ollut vaikeuksia matkustaa Eurooppaan jopa yksityishenkilöinä, koska Euroopan maissa on pelätty, että päädyttäisiin poliittisiin konflikteihin Kiinan kanssa. Tänään tilanne näyttää toisenlaiselta ja minä toivon, että sopimus, jota ollaan tekemässä, tulee helpottamaan poliittisia suhteita meidän EU-poliitikkojen ja Taiwanin poliitikkojen välillä ja myös johtaa syventyvään yhteistyöhön Taiwanin kanssa kansainvälisissä puitteissa. Mutta kysymys myöskin ideologisesta asiasta ja ideologisesta voitosta. Eurooppa ajaa avoimuutta ja osallistuvuutta ja molemminpuolista luottamusta, luottamusta, jolloin pidetään ovia auki maiden välillä johtamaan yhteistyöhön ja ennen kaikkea miellyttävämpään ilmastoon ilmapiiriin maiden kesken. Siksi koko sydämestäni pidän hyvänä sitä, että meillä on tulossa hyvin pian tämä tärkeä äänestys täällä talossa. Thank you. Now... Ja nyt seuraava puhuja on Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta minuutti. Puhemies, komission jäsen, te tietysti olette Taivanin hyvä ystävämme päiviltänne ja minä olen nyt täällä parlamentissa Taivanin ystävyysryhmän puheenjohtaja. Ja on tietysti hienoa ryhmämme puolesta se, että Taiwanin kansalaiset pian voivat tulla Schengen-alueelle ilman viisumia. Tästä puhutaan siis viisumivapauden myöntämisestä. Ja Isossa Britanniassa ja Iranissa, jotka eivät siis kuulu Schengen-alueelleen, antoivat viisumivapauden Taiwanille jo puolitoista vuotta sitten. Ja voin sanoa, että meidän kokemuksemme Britanniassa erityisesti, mitä tulee matkailun, ja bisnesmatkailun lisäämiseen osoittaa, että tämä päätös oli oikea. Taivan on moderni ja rikas demokratia, jossa on samoja arvoja. Siellä tuetaan turvallisuutta, ihmisoikeuksia tällä alueella, ja me voimme vain hyötyä siitä, että meillä on läheisemmät taloudelliset suhteet Taivaan, niin sen talous kasvaa koko ajan, ja siellä sitä kautta Eurooppa on myöskin investoinut Kiinaan. Me olemme saamassa myöskin Yhdysvaltoja kiinni, mitä tulee taimenlaisten yliopistoopikoiden yliopistokohteisiin. Ja tämä on tärkeää monessakin mielessä. Tämä on tärkeä merkki solidaarisuudesta ja tuestamme Taivanille. Ja Maasin aikana haettiin ratkaisuja ja se oli silloin vielä eristyksissä ja osa Kiinaan. Borghezio, Herra Borghezio, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin vilpittömästi kiittää esittelijää, joka on käyttänyt oikein viisaasti mahdollisuuksiansa tässä toimia. Hän on taannut sen, että että viisumivapauden antaminen taivonilaisille ei tule aiheuttamaan mitään ongelmia Euroopan unionin. En ole kuitenkaan niin vakuuttunut siitä, mitä on tehty sellaisten maiden osalta kuin Bosnia ja Herzegovina ja Albania. Albania Samoin Turkin tapauksessa on keskusteltu viisumivapauden myöntämisestä. En ole, oikein ole varma, onko Euroopan unioni tehnyt asianmukaisesti työnsä taatakseen Euroopan kansalaisten turvallisuuden. Olen varma, että tämä mietintö menee läpi äänestyksessä, mutta meidän täytyy muistaa, että vuosikymmeniä Taivan edusti vapauden lippua siellä, taisteltiin vapauksien puolesta. Meidän täytyy vetää selvät rajat tässä. Meidän täytyy toivottaa tervetulleeksi taivanilaiset myös meidän luoksemme Pohjois-Italian. He ovat, taivanilaiset ovat hyviä, päteviä ihmisiä ja he ovat osoittaneet, miten hyvin he pystyvät kotoutumaan eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Taivan toisin kuin muut maat ei vie, ei tuo Eurooppaan alhaisen hintatason tuotteita, joita on tuotettu ilman ihmisoikeuksia, työoikeuksia, tai vain kunnioittaa vähemmistöoikeuksia ja etnisiä oikeuksia, joten tervetuloa taivanalaiset Eurooppaan ja Pohjois-Italiaan. Herra Bela Kovac, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisat edustajatoverit, voimme todeta, että viisumijärjestelmä on hyvin tehokas väline, jossa voidaan estää laiton EUn alueelle tuleminen tai oleskelu. Kun päätetään sitä, mitkä kolmannet maat, minkä kolmannen maiden kansalaisia koskee viisumipakko, täytyy tutkia yksittäisesti tilanne kussakin maassa, ajatellen laitonta maahanmuuttoa, yleistä järjestystä, turvallisuuskysymyksiä, Euroopan unionin ulkosuhteita, alueellista johdonmukaisuutta ja tietysti myöskin molemminpuolisuuden periaatetta. Tämän periaatteen toimia niin, että näissä maissa silloin kun ne voidaan todeta, että ne tekevät rikkomuksia, jotka liittyvät näihin periaatteisiin, silloin voidaan, tai esimerkiksi jos niissä on viisumipakko, joka koskee joitakin jäsenvaltioita, silloin tämän viisumipakon täytyy koskea tätä maata uudestaan. Nyt ole, ajattelen tässä sääntöjä ja niiden poistamista ja ajattelen vaikutuksia, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja turvallisuuksiin, niin käytöt on osoittanut, että jäsenvaltiot joutuvat sitten itse käsittelemään tämän mahdollisia ongelmia. Mielestäni Tämä on turvallisuuspoliittinen kysymys eikä mikään lahja, jonka me annamme jollekin kolmannelle maalle. Siksi minusta on tarpeellista, että pyydämme turvallisuustakuita jokaisesta maalta, jos ne saavat kansalaisen luvan matkustaa ilman viisumia Euroopan unionin alueelle. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Göns. Olkaa hyvä. Minäkin Haluaisin sanoa, että pidän hyvänä sitä, että parlamentin esityslistalla on nyt kysymys Taivanin viisumivapaudesta. Minusta me tällä tavalla korvaamme tietyn velan, joka meillä on Euroopan unionin tärkeälle kumppanille olisi pitänyt, monet tärkeät kumppanit ovat saaneet aikaisemmin no viisumivapauden. Taivan on neljänneksi tärkein kumppani kaupan alueella Aasiassa ja Taivanille on aivan yhtä tärkeää Euroopan unioni. Me vaadimme viisumipaudelta, että, että odotamme, että se sitä, että intensiiviset suhteet tulevat kehittymään. Edelleen me tiedämme, että kaupan ja talouden alueella on paljon yhteistyötä, samoin myöskin tutkimuksen, teknologian kehityksen, opetuksen ja kulttuurin alueellakin. Ja viisumivapaus antaa aina sen odotuksen, että nämä suhteet vahvistuvat. Euroopan unionin 27 jäsenvaltion tulee myös nauttia viisumivapautta. Se on edellytys. Tämä tulee tapahtumaan vielä tänä vuonna. tämä siis koskee Kyprosta, Bulgariaa ja Romaniaa, jotka tulevat saamaan myös viisumivapauden. Meille tämä on tärkeää. Haluaisin korostaa myös sitä, että muutokset Taivanissa viimeisten vuosien aikana ovat olleet erittäin tärkeitä. Taivan on valtio, joka on rakentanut demokraattiset instituutiot. Köyhästä maasta on tullut taloudellisesti erittäin voimakas valtio, joten ei pidä mitenkään pelätä sitä, mikä on mainittu, että tapahtuisi mitään laitonta maahanmuuttoa tämän viisumivapauden myötä. Ennemminkin meillä voi olla positiivisia odotuksia tässä suhteessa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt en näe seuraavia kahta puhujaa, en herra Obemairia, enkä rova Flashikovaa, Benjovaata. He eivät ole paikalla, joten voimme siirtyä menettelyyn ilman puhujalistaa. Huomaan, että nyt Rova on paikalla. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Tuen täysin sitä, mitä esittelijämme Diestemera ja Kovacev ovat sanoneet. Taivanissa on hyvin korkealaatuiset hallinnolliset standardit ja siellä myöskin turvallisuusstandardit, tullimenettelyt korkealla tasolla. Ja siksi meidän tulisi edetä tämän ehdotuksen kanssa ja antaa Taiwanille tämä viisumivapaus, jota on jo kauan kaivattu. Taipana on myöskin osa maailman kauppajärjestöä, ja tähän ei pitäisi pysähtyä, vaan meidän pitäisi rohkaista Taivanan liittyä myöskin muihin kansainvälisiin järjestöihin, kuten kansainvälisen siviiliilmailujärjestöön tai YK ilmastonmuutoksen puitesopimukseen. Taivan ansaitsee sen huomion, että se on Itä-Euroopassa tärkeä kumppani EUlle ja nämä yhteydet vain lisääntyvät ja tästä on hyötyä kummallekin osapuolelle. Meidän täytyy vahvistaa suhteita Taivanin tulevaisuudessa. Yksi mahdollinen kehityssuunta on se, että neuvotellaan laajemmasta kauppajärjestelmästä Taivanin kanssa, erityisesti nyt, kun se on mukana merkittävässä kauppasopimuksessa. Viisumivapaus on tärkeä elementti, kun syvennetään suhteita EUn ja Taiwanin välillä. Hyvä. Enzio, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Diasta Meeraa tästä mietinnöstä, jonka hän on tehnyt. Olen varma siitä, että huomenna tämä mietintö todennäköisesti yksin yksimielisesti hyväksytään. Hyvin lyhyesti haluaisin nyt viitata siihen, millä tavalla komissio aikoo varmistaa Euroopan unionin kolmansien maiden välisen vasta- väliset vastavuoroiset suhteet. Taivan tulee nauttimaan viisumivapaudesta Eurooppaan pääsylle ja se tulee poistamaan viisumivaatimukset Bulgarialta, Romanialta ja Kyprokselta Yhdysvalloilla. Ei ole mitään viisumipakkoa Euroopan unioniin, mutta Yhdysvallat ei anna vastavuoroisuutta Bulgarialle, Romanialle, Puolalle ja Kyproksille. Se on itse asiassa asettanut kiintiönkin kaikille Euroopan unionin kansalaisille tässä meidän täytyy ottaa huomioon vastavuoroisuus- ja solidaarisuusperiaatteet ja komission täytyy siirtyä passiivisesta roolistansa aloitteelliseen rooliin, kun luodaan tätä täydellistä vastavuoroisuutta viisumikysymyksissä, koska viisumikysymykset ovat komission toimivaltuudessa eikä jäsenvaltioiden toimivaltuudessa, joten komission täytyy myös ryhtyä tarvittaviin to- toimiin, jotta voidaan ratkaista tilanne. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, kuten näette, täällä parlamentissa ollaan yhtä mieltä. Ja ehkä tämä ei nyt ei saa täysin yksimielistä takseen, mutta kuitenkin enemmistö on tämän mietinnön takana. En nyt toista sitä, mistä esittelijä ja te komissiolaisen puhuitte. Totta kai Taivan täyttää kaikki poliittiset ja taloudelliset kriteerit, jotta yhteistyötä voidaan vahvistaa ja jotta viisumivapaus voidaan myöntää. Tämä on tarpeen, koska Taiwan on esimerkki siitä, miten liberaali demokratia on mahdollista kaikissa kulttuuriympäristöissä. Muutos, joka Taiwanissa tapahtui, oli menestyksekäs ja meidän tulisi tukea sitä. Jos ajatellaan pelkästään taloudellisia seikkoja, on myöskin se asia, josta Borgetsio puhui, eli poliittinen ulottuvuus. Me kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeää tämä on ja miksi meidän tulisi tukea taimilaisia ystäviämme. nyt herra Laar haluaa käyttää puheenvuoron. Ja, vielen dank, herr president. Kiitos, herra puhemies. Taivan on tulossa positiivilistalle merkitystä, että ihmiset Taivanista voivat matkustaa ilman viisumia Euroopan unionin, ja minä olen iloinen siitä, että ihmiset saavat tehdä näin, mutta politiikan ottamista ja antamista, ja olisin toivonut, että Taivan olisi myös välittömästi antanut kaikille EUn jäsenvaltioille mahdollisuuden matkustaa Taivanin ilman viisumia. Näin ei vielä ole. Taivan on kuitenkin ilmoittanut aikovansa vuoden loppuun mennessä toteuttavansa tämän. Toivon, että tämä aikomus toteutuu. Luotan esittelijään, joka on myöskin maininnut tämän tapahtuvan ja tulen tukemaan esitystä, mutta niin kuin sanottu, olisi hyvä, jos taivaan selvittäisi nämä ongelmat niin, että kaikki Euroopan kansalaiset voisivat matkustaa Taivanin ilman viisumia. Kiitos. Kiitos herra Ja. Ja nyt haluaisin pyytää komission jäsentä käyttämään puheenvuoron. Kiitos herra puhemies aivan lyhyesti. Haluan kiittää vielä kerran esittelijää ja sitä suurta tukea, jota täällä tuossa on kuultu siitä, että Taivan siirretään positiivilistalle jäsenillä on jotakin kysymyksiä, mutta komissio todellakin tutkii Taivanin niin kuin muidenkin maiden tilanteen hyvin huolellisesti, tiettyä tiettyä metodologiaa ja varmistaa sen, että kaikki kriteerit on täytetty. Näin on aina tehty ja nytkin hyvin perusteellisesti. Haluaisin myöskin vahvistaa se, mitä viimeinen puhuja sanoi, että huomisesta lähtien tapahtuu viisumipakon poistaminen jäljessä oleviltakin maita, siis, joten siitä lähtien valitsee täysi molemminpuolisuus ja huomisen äänestyksen jälkeen toivon, että päätös tulemaan hyvin selkeä niin, että viesti on voimakas ja toivon tietysti, että saadaan vielä paremmat suhteet Taivanin kansan ja Euroopan unionin kansalaisten kesken. Kiitän esittelijää ja jäseniä hyvästä keskustelusta. Kiitos, rouva komission jäsen ja esittelijä herra Diaz de Mera. Muchas gracias, señor Kiitoksia, hyvä puhemies. Aatelus velvoittaa ja haluaisin aloittaa sanomalla, että todella olen kiitollinen siitä tuesta, jota kaikki kollegat eri poliittisista ryhmistä ovat antaneet tukiessaan tätä mietintöä, joka minulla on ollut kunnia esitellä parlamentille. Haluaisin kiittää myös tuesta omalle työlleni. Mutta ei olisi oikeudenmukaista jättää sanomatta, että tärkein vastuuhenkilö naispuolinen on tässä komissiosen Malmström, joka tuellansa, energiallansa ja loistavan tiiminsä kanssa on mahdollistanut tämän asiakokonaisuuden viemisen eteenpäin. Tässä on oikeus tapahtunut ja näin puhemies. Vielä lopuksi toteaisin, että yhtä lailla haluaisin onnitella Taivanin kansaa, Taivanin viranomaisia ja luonnollisestikin myös loistavaa diplomaattikuntaa, joka Taivanilla on maailmalla ja eritoten Brysselissä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Muchas gracias. Kiitos, herra Diaz Levera. Ja näin keskustelu on nyt päättynyt. Kiitos paljon ja äänestämme tästä mietinnöstä huomenna.